kunnia ottaa nämä merkittävät vieraat vastaan Euroopan parlamentissa ja todella lämpimästi tervetuloa vielä kerran. Nyt äh, lähdemme toimittamaan äänestyksiä. Ensimmäinen mietintö Laura Ferraran mietintö Marin Le Penin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö. Edustaja Korvin Mikke teki juuri äsken äh, ehdotuksen siitä, että lykätään tätä äänestystä. σύμφωνα με τον κανονισμό όπως... Työjärjestyksen mukaisesti, niin kuin äsken kollegani minulle ilmoittivat, jos tai tämän ehdotuksen hyväksymisen tekee mahdolliseksi vain se, että että poliittinen ryhmä pyytää lykkäystä. Korvin Mikke on kuitenkin sitoutumaton jäsen, eikä näin ollen 180 työjärjestyksen säännön mukaisesti voi tällaista pyyntöä esittää vaan pyyntö on, pyynnön on tultava poliittiselta ryhmältä. No niin, äänet puolesta Marin Löpenin koskemattomuuden pidättäminen. Vastaan. Tyhjä. Tämä tulos on täysin selvä. Laaja enemmistö hyväksyi tämän pyynnön. Kiitoksia ja seuraavaksi siirrymme Maneskun mietintöön. Maneskun mietintö siis EUn ja Libanonin välinen assosiaatio. Ja pyytäisin nyt hiljaisuutta saliin. Pyytäisin, että nyt luotatte puhemieheen ja omiin silmiinne. Äsken valtava enemmistö äänesti puolesta. Nyt siis EUn ja Libanonin välinen assosiaatio Kroatian liittyminen. Ä, nimen huutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme Weidenholzerin mietintöön. Jälleen nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme eh, Krasnodevskin mietintöön. Tarkistus 51 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tämä merkitsee sitä, että Euroopan parlamentin ensimmäinen käsittely on hyväksytty. Seuraava kohta on velvoitteet viisumien vastavuoroisuuden alalla. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten Kaveson Ruisse mietintö, vaihtoehdot lääkkeiden saatavuuden parantamiseksi, tarkistus yksi kättä nostamalla äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraavaksi alkuperäinen teksti kappale kahdeksan, nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kappale 22, alkuperäinen teksti. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 2. Kyllä, voimme toimittaa tuosta äskeisestä vielä koneellisen tarkistuksen. Eli siis kappale 22, äskeinen äänestys toistetaan koneellisesti. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja pahoittelen. Ja nyt kappale 50, tarkistus 2, 76, yli 76 jäsentä puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tark tarkistetaan tuo äskeinen vielä koneellisesti, eli tarkistus kaksi äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 59 sanoo puhemies. Kyllä tuo äskeinen oli selvä, mutta tarkistetaan tuo äskeinen vielä. Eli tarkistus kolme. Koneäänestys on alkanut. Tarkistus kolme. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja seuraavaksi kappale 59 kahdessa osassa, nimenhuutoäänestys osa 1. Ja vastaan tyhjä, hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaan tämä osa kaksi koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ei, ei vaan, kyllä se on hylätty. Hylätty ihan selkeästi, ihan ilmiselvästi hylätty. Ähm ei vaan hyväksytty, korjaa puhemies. Hyväksytty sittenkin. Kappale 95 alkuperäinen teksti kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Kappale 98 alkuperäinen teksti. Ei, kyllä tuo äskeinen oli kyllä aivan ilmeinen. 98 puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. Tarkistus 5. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt vielä loppu, teksti, koko teksti. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Siirrymme eh, Silvia Kostan mietintöön. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale yksi alkuperäinen teksti nimen huutoäänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kymmenen. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksitoista Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksitoista. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolmetoista. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. Taistus 18 puolesta vastaan tyhjää. Älkää nyt huudelko siellä, pyydän. Tässä on aivan äh, valtava enemmistö. Älkää nyt häiritkö äänestystä. 19 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 45, alkuperäinen teksti, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. tyhjä Hyväksytty. Tartus 20. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. hylätty. 21. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 1 puolesta. Tai vastaan tyhjää. Hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Öö, Tartus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, on kappale M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 ja puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja nyt äänestämme päätöslausumasta näin muutettuna. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja o, Preda. Edustaja Preda, työjärjestyspuheenvuoro. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut... Hyvä puhemies. Voisiko meillä olla kokonaisäänestys kaikista tarkistuksista Marin Le Penin ryhmän nimissä? Παρακαλώ, έχετε ζητήσει το λόγο από Te pyydätte puheenvuoroa. Teilläkin on työjärjestyspuheenvuoro, niin olkaa hyvä. Danke, Kiitos, puhemies. Arvostan kovasti eh, puheenjohtajuuttanne, mutta te tässä kyllä rikotte tasa-arvoperiaatetta. Ensinnäkin te ette katso edes, mikä on äänestystulos ja jos joku sanoo työjärjestyspuheenvuorot ja jätätte sen huomioimatta, ähm, minä pyydän, että muutatte jo puheenjohtotapanne demokraattiseksi. Kiitokset äh, edustaja Obermeier neuvostanne ja arvostuksestanne. Voin äh, vakuuttaa teille, että kaikki kättä nostamalla toimitetut äänestykset olivat tulokseltaan itsestään selviä. Teidän poliittisen ryhmänne tarkistukset kaatuivat hyvin suurella enemmistöllä. Tämän teki myös selväksi nimenhuuto äänestysten lopputulos. Edustaja Kostalla on työjärjestyspuheenvuoro. Haluaisin vain sanoa, että nyt on tärkeä päivä, sillä parlamentti on ilmaissut kantansa kulttuurin tukemiseksi ja eurooppalaisten arvojen integraation, mutta myös erityisesti nuorten tukemiseksi. Haluaisin sanoa, että tässä kiireellisessä hetkessä minun koneeni ei toiminut. Luonnollisesti äänestin puolesta, mutta kun painoin nappia, mitä ne tapahtunut, minä haluaisin, että minun puolesta ääneni kirjattaisiin myös. Popsi. Näin me luonnollisesti teemme. Ja nyt todella siirrymme siis Jimenez Barbat mietintöön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 Λήξη ψηφοφορίας. Äänestys on päättynyt. Ja hyväksytty. Kirju McClarkin. Ja nyt siirrymme McClarkinin mietintöön, joka on viimeinen äänestys. Tarkistus 1, nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme päätöslauselmasta kokonaisuudessaan. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Kiitokset Parhaat kollegat, haluan kiittää teitä kaikkia ja nyt kuulemme äänestysselitykset. yes, in, in the first part we, we made wrong judgments in one or two